E R-ryhmä ovat tehneet ehdotuksia liittyen valiokunta- ja valtuuskuntajäsenyksien muuttamiseen. Tämä luettelo julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjan liitteenä, jos huomioita ei esitetä, nämä nimitykset katsotaan vahvistetuiksi. IMKO